asiassa. Ne perustuvat komission ja neuvoston lausumiin eikä korkean edustajan ja varapuhe- komission varapuheenjohtajan lausumiin. Kohta kolme. Ehdotettu muutos. Heti selkeän kun Goldstonein suosituksista on keskusteltu, tulee seuraava kohta, joka komission ja neuvoston lausuma valko kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen tilanteesta valko ja maaliskuussa siitä on äänestys. Neljäs muutos. Heti yhden minuutin puheiden jälkeen lisätään seuraava kohta. Komission lausuma näistä vakavista luonnonmullistuksista autonomisella Maderan alueella, ja tästäkin on äänestys maaliskuussa torstaina kolme kohtaa, jotka muuttuvat. Patra Nevesin mietintö yhteisestä kalastuspolitiikasta. Siinä annetaan viiden minuutin puheaika myöskin neuvostolle. Toinen muutos. Patra Nevesin mietinnön jälkeen lisätään seuraava kohta. Komission lausuma rautatieliikenteen turvallisuudesta, mukaan lukien eurooppalainen ohjausjärjestelmä, ei, tähän ei liity päätöslauselmaa. Ja kolmas ehdotettu muutos on se, että äänestykset alkavat kello 11.30 huomenna. Huomenna torstaina kello 11.30. Edelleen torstai. Ryhmä S ja D parlamentin, Euroopan parlamentissa on tehnyt esityksen, että äänestys Leenen mietinnöstä tietyn tyyppisten eh, yhtiöiden tilinpäätöksestä lykättäisiin. Tässä yhteydessä, tämän esityksen yhteydessä haluaisin antaa puheenvuoron puheenjohtaja Schulzille. Kiitoksia puhemies Hyvät kollegat, sosiaalidemokraattisessa ryhmässä äh, kävimme tänä aamuna hyvin intensiivistä keskustelua kollega Leenen äh, mietinnöstä, jonka aikana No tehän vastustatte muutenkin aina kaikkea, että te mitään tulkkausta tarvitse. Gut. Ich fange von vorne an, Herr Präsident. Ich weiß... No, puhemies, minä aloitan vielä alusta. No ymmärrätkö minua nyt? Myös kollega Chichester ymmärtää minua, hienoa. No niin, meidän ryhmämme tänä aamuna kävi erittäin intensiivistä keskustelua Lenen mietinnöstä. Ja emme päässeet keskusteluissamme päätökseen, näin voi käydä joskus ryhmä, ryhmien keskusteluissa, mutta meillä on toivo kollega Leenelle esittelijänä, että hän antaisi meille mahdollisuuden vielä maaliskuun täysistuntoon asti pohtia, mitä tietä meidän tulisi kulkea ja millaisen kannan meidän pitäisi ottaa sosiaalidemokraattisena ryhmänä. Meillä on nimittäin hyvin paljon erilaisia kantoja ryhmässämme jos voisimme siis käydä keskustelua, mutta jos voisimme lykätä äänestystä eh, maaliskuun ensimmäisen täysistuntoon, se mahdollistaisi eh, minun ryhmässäni ja myös muissa ryhmissä luulisin eh, sen, että voimme vielä harkita mielipiteitämme. Kiitoksia puheenjohtaja Schulz. Nyt haluaisin kysyä, että haluaako joku pitää puheenvuoron tukien tätä esitystä. Kuka haluaa tukea tätä esitystä? Olkaa hyvä, herra Leene. Puhemies, arvoisat naiset ja herrat, minä pidän sitä hyvänä, että sosiaalidemokraattien ryhmää intensiivisesti keskustellut tästä mietinnöstä. Haluaisin vain sanoa, että parlamentti joulukuussa 2008 teki melkein yksimielisen päätöslauselman, jossa me vaadimme, että komissio tekisi tällaisen ehdotuksen, josta me nyt keskustelemme. Ja parlamentin täytyy jossain vaiheessa pitää kiinni myös siitä, mistä se on päättänyt ja mikä on jo pitkään ollut tämän parlamentin tahto kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa on aina jotain huolenaiheita ja avoimia. Nyt kysymykset kuitenkin ratkaisimme oikeudellisten asioiden valiokunnassa kompromissilla. Ymmärrän kuitenkin, että voi olla hyödyllistä laajentaa eh, tämän mietinnön saamaa tukea. Ja jos kollega Schulzin tarkoituksena on laajentaa tukea tälle mietinnölle, niin minä en mitenkään vastusta sitä, että tämä lykättäisiin maaliskuun ensimmäiseen täysistuntoon. Tämä on minun henkilökohtainen kantani, ei ryhmäni kanta, joka päätti juuri toisinpäin tänä aamuna. Mutta meidän pitäisi antaa sosiaalidemokraateille mahdollisuus päästä yhteisymmärrykseen, jotta hekin voivat tehdä jotain pk-yritysten ja byrokratian vähentämisen puolesta. Josko. Posłowi. Haluaako joku pitää puheenvuoron tätä esitystä vastaan? Voorzitter, eh, Puhemies, haluaisin kiittää herra Leeneä siitä, mitä hän sanoi, mutta haluaisin myös pyytää, että aina voitaisiin jättää tarkistuksia ja voitaisiin keskustella, koska tällä hetkellä tarkoituksena on vain käsitellä asiaa ilman keskustelua. Vielä puheenjohtaja Schulzille puheenvuoro. Puhemies, minä vielä toistan pyyntöni. Tietenkin me kannatamme tätä keskustelua. Me ainoastaan pyydämme, että äänestystä lykätään oikeudenmukaisuuden takia minun on kuitenkin sanottava, että ymmärrän kollega Leenen toivetta, mutta meidän ryhmässämme vallitsee demokratia, joten en voi taata teille mitään tietynlaista tulosta. Kiitoksia puheenvuoroista. Äänestämme, ketkä ovat S- ja D-ryhmän ehdotuksen puolesta. Pyydän nostamaan käden ylös. Kiitoksia. Kuka on tätä ehdotusta vastaan? Kiitos. Ehdotus on hyväksytty. Sen vuoksi äänestys Leinen mietinnöstä tietyn tyyppisten yhtiöiden tilinpäätöksistä on lykätty. En näe muita huomioita. Esityslista on hyväksytty. Bardzo proszę, kolejna uwaga, pan, pan Swoboda. Herra Svoboda, seuraava puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Puhun ihan lyhyesti. Viimeisen kahden päivien aikana on tehty kaksi tärkeää nimitystä. Ensinnäkin Euroopan komission edustaja Yhdysvalloissa Washingtonissa ja toiseksi Afganistanin erityisedustaja. Kummatkin nimitykset ovat ristiriitaisia, on käyty erilaisia keskusteluja. En halua nyt puuttua meritteihin. Pyytäisin ainoastaan puhemies, että kummatkin henkilöt ennen kuin he astuvat osallistuvat virkaansa tulevat ulkopoliittiseen valiokuntaan, jotta voimme käydä siellä intensiivistä keskustelua. Toivottavasti komission ja neuvoston puheenjohtaja tukevat tätä teidän tuellanne, puhemies. Kiitoksia. Kiitoksia. Otan tämän ehdotuksen huomioon. Kiitoksia. Seuraavana esityslistalla ovat neuvoston ja komission lausumat Euroopan unionin 2020 jatkotoimet koskien epävirallista huippukokousta helmikuuta 2010. Ensimmäisenä puhuu eh, neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy Tämä on puheenjohtajan ensimmäinen esiintyminen täällä. Ensimmäinen puhe teille puheenjohtaja parlamentin täysistunnossa. Joten sovimme, että se voisi olla vähän pidempi, koska herra puheenjohtaja halusi esitellä omat näkemyksensä muistakin muistakin asioista, myöskin institutionaalisista asioista hänen toimikautensa aluksi.